Seuraavaksi esityslistalla on Pavel Salvan Videgainin ja Herbenian Herbrandin mietintö autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus. Ja Salva Bilgai saa välittömästi puheenvuoron. Ole hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Nyt on kulunut lähes vuosi kun Volkswagen tunnusti USAn ympäristöministerin edessä, että oli käyttänyt estolaitteita, jotta täyttäisi päästövaatimukset testeissä ja sopeuttaisi autonsa USAn vaatimusten mukaisesti. Ensimmäinen kysymys, joka pitää tässä esittää. Minkä takia tämä skandaali paljastui EU:ssa? Minkä takia EU-ssa e emme pystyneet toteamaan tämän laajuista petosta. Tietenkään vastausta ei ole helppo löytää, mutta on kuitenkin monia kysymyksiä, joista tänään haluaisin puhua, ja ne selittävät tätä kuitenkin. Ensinnäkin tietenkin äh, toiminnan puutteet EU:ssa erityisesti tämä johtuu riittämättömästä integraatiosta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että jos olisimme olleet todellinen Euroopan Yhdysvallat, tämä skandaali ei olisi voinut syntyä. Mutta olen kuitenkin aivan varma, että jos olisi ollut näin tilanne EU-ssa, meidän kuluttajamme, miljoonat eurooppalaiset, jotka päivittäin käyttävät autoa, olisivat saaneet paremman suojan. En myöskään epäile ollenkaan sitä, että jos meillä olisi oikeusjärjestelmä, joka on yhtenäinen EU-kuluttajat varmasti saisivat parempaa kuluttajansuojaa. Sitten nämä kaikki selittävät sitä, minkä takia jouduimme tähän tilanteeseen. Kiista tai epämääräinen lainsäädäntö, jota komissaari Verhoikenin aikana laadittiin, selittää myös sitä, miksi emme pystyneet havaitsemaan skandaalin syytä. Ja vieläkin tärkeämpää, minkä takia tämä skandaali yleensä pääsi tapahtumaan. Mielestäni meidän pitää olla myös itsekriittisiä, koska komissaari Verhoigen neuvotteli parlamentin kanssa joidenkin kollegojemme kanssa lainsäädännöstä, joka, jonka aika on osoittanut riittämättömäksi. Sitten komissaari Tajani vuorostaan yritti vauhdittaa lainsäädäntöä, joka olisi kunnianhimoista ja näin voitaisiin vähentää NOx-päästöjä. Kaikki olemme tietoisia näistä eroista. Täällä parlamentissa juuri laadittiin mietintö, jossa todettiin, että olemme tietoisia näistä eroista. Te, to, todelliseen ajo-olosuhteeseen perustuvissa testeissä ja laboratoriotesteissä. Mutta teimmekö silloin tarpeeksi asialle? Minä uskon, että tämä on tärkeä tulosuuden kannalta. Ja mitä tutkintavaliokunnalta kansalaiset odottavat? Varmastikin sitä, että saamme tietää koko totuuden, mutta vieläkin tärkeämpää on, että teemme ehdotuksia, joiden avulla voidaan ryhtyä toimiin, jotka estävät tämän tyyppiset petokset tulevaisuudessa. Ja olen varma siitä, että kaikki kollegani ovat samaa mieltä siitä, että pyrimme pääsemään juuri tähän pisteeseen. Kriisit ovat myös mahdollisuuksia ja tämä kriisi varmasti on juuri se, jota auto, autonvalmistusteollisuus vaati, jotta se pystyy sopeutumaan paljon vaativampiin päästöolosuhteisiin tällä vuosella kuin ennen. Sen pitää pystyä etsimään uuden tyyppisiä liikkumismuotoja. Meidän pitää myös olla tietoisia siitä, että tuhansien perheiden tulot ovat myös vaarassa. Meidän pitää ei ajatella vain näiden perheiden tulotasoa, vaan erityisesti meidän pitää antaa näille perheille parempi tulevaisuus, jotka ovat riippuvaisia autoteollisuuden työpaikoista. Meidän pitää, meidän olisi pitänyt pystyä tuntema, tietämään tämä petos jo aikaisemminkin, mutta nyt pitää kuitenkin tutkia tilanne ja katsoa sitten tulevaisuuteen. Olen tehnyt yhteistyötä hollantilaisten kollegoiden kanssa ja tulevina kuukausina tulemme tekemään työtä yhdessä samoin varjoistelujen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa toinen esittelijä. Herbrandi, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and let me start... Kiitos puhemies. Kiit- haluan kiittää kanssa esittelijä Papa Sarbaa erinomaisesta työstä tähän mennessä. Äh, lähikuukausina vielä jatkamme hommia. Äh, tämä äh, mietinnön tarkoitus on tällainen menettelytapa pohjainen, koska olemme vasta polkaisseet työmme käyntiin. Tässä on yksi poliittinenkin viesti, eli että vetoamme komissioon siinä suhteen, että se tekisi tehokkaammin ja jouhevammin työtä meidän erityisvaliokuntamme kanssa. Tuolloin, kun tätä äh, mietintöä olemme lähteneet äh, laatineet, äh, ryhtyneet laatimaan tätä välimietintöä. Täytyy nyt myöntää, että komissio on kyllä sen koomin vähän parantanut juoksuaan ja ollut vastaan tulevaisempi Tähän asti olemme keränneet tek- teknistä äh, näyttöä, olemme keskustelleet äh, eri, äh, erilaisten asiantuntijoiden päästörajoitustehtävien hoitavien sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tekninen työ on pitkälti nyt koossa sen jälkeen, ja nyt on sitten siis tarkoitus siirtyä tähän poliittiseen vaiheeseen. Meillä on, me olemme kuulleet äh, useita äh, äh, komissaareja, Tajania, Potosnikia, ja, ja nykyisiä sitten vielä Ramsossi ja Vella, pari muutakin tästä luettelosta vielä ei sanomatta. Erityisesti odotan kiinnostuneena kansallisten alan ministerien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä lähikuukausina ja heidän tapaamistaan. Haluaisin vedota niihin ministereihin, jotka eivät vielä ole lopautuneet paikalle, tekevät niin pian. Kansallinen demokratia ja eurooppalainen demokratia vaatii myöskin sitä, että ministerit kantavat oman vastuunsa näissä tapauksissa olemme äh, kuulleet Yhdysvaltain ja kansallisia tyyppihyväksyntäviranomaisia. Äh, Mitä tässä on, on sitten saatu selvitä? Mä on, ainakin, että tämä tapaus on paljon laajempi kuin Volkswagen konsanaa monet muutkin autonvalmistajat ovat yleensä sitten kääntäneet pois tämän päästörajoittimensa siinä, kun mm, joko testijakson ajaksi tai sitten kun lämpötila laskee alle 7 asteen. Eli tämä on tietenkin seikka, jota pitää edelleen selvitellä laajemmallekin kuin Volkswagenin tehtaisiin ulottuvalla. Samoin jäsenmaiden roolia on tarkasteltava. On on voitu todeta, että täytäntöönpano on jäänyt suhteellisen vaisuksi, mitä tulee eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanoon. E, täytyy tar- vakavasti, vakavassa hengessä puhua kansallisten vastuuministeriön kanssa. Ja vielä yksi seikka, mitä haluamme selvittää. Miksi on kestänyt niin kauan tämän, tämän uuden testin la- luominen 2010 luvattiin parin vuoden kehittelyjaksoa. Tiedämme kaikki, että tähän vierähti paljon paljon useampia vuosia. Tämä on asia, mitä täytyy vielä selvittää, että miksi tämä uusi testausmenetelmä on polkenut paikallaan. Nyt on vuosi siitä, kun skandaali räjähti silmille. Ja sen koomin olemme tehneet paljon, mutta edelleenkin on miljoonia äh, äh, dieselmoottorilla varustettuja autoja Euroopan teillä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Siitä äh, eilen juuri komissaarin kanssa keskustelimme. Olen tyytyväisiä siitä, että hän on kiinnostunut tämän asian ajamiseksi ja, seuraavia rikkomusmenettelyjä odottelemme ihan tässä lähiviikkoina. Sitten vielä olen kiinnostunut näkemään, mitä seuraavina kuukausina tapahtuu. Loppulausumamme on luvassa ensi maaliskuussa. Toivon, että voimme siinä paitsi tehdä yhteenvedon tapahtuneesta, myöskin antaa osviittaa tulevaisuuteen. Sehän on tärkein osa työtämme. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Bienkowska, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies arvoisat jäsenet. Tämä on todella tärkeä keskustelu, on hienoa olla täällä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä. On lähes vuosi siitä, kun Volkswagenin päästöskandaali tuli julkisuuteen ja kuusi kuukautta on kulunut jo siitä, kun tutkintavaliokunta aloitti työnsä. Tänä aikana on tehty hyvin intensiivistä työtä sekä parlamentissa että komissiossa – ja voin vakuuttaa, että tein parhaani. Halusin tehdä yhteistyötä ja toimia avoimesti ja aion jatkaa tätä työtä ja haluan tehdä täysimittaista yhteistyötä parlamentin kanssa tutkintavaliokunnan työn päättymiseen asti. Olen todella tehnyt kaikkeni vastatakseni kysymyksiin. Tiedän, että ette ole täysin tyytyväisiä, mutta olemme pyrkineet tekemään parhaamme ja jatkamme tätä. Uskon, että tämä on paras tapa saada faktat selville ja miettiä, mikä on paras tapa edetä komissiossa, mikä on sen rooli lainsäätäjänä ja sitten miten jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöä täytäntöön ja myöskin teollisuuden pitää olla moderni ja kilpailukykyinen. Me haluamme tarjota apua, mutta tietysti odotamme, että jäsenvaltiot toimivat yhtä avoimesti ja yhteistyöhaluisesti. Komissio on pyytänyt, että jäsenvaltiot tutkivat ajoneuvojaan omalla alueellaan ja raportoivat niistä meille. Tähän mennessä yhdistynyt kuningaskunta Saksa, Ranska ja Italia ovat toimittaneet tällaisia raportteja. Ne on toimitettu komissiolle ja kaikkien nähtäville samanaikaisesti ja huhtikuun lopussa, äh, heinäkuun lopussa komissio toimitti parlamenttiin ensimmäisen yleiskatsauksen kansallisista tutkimuksista, mutta ikävä kyllä meillä ei vielä ole kokonaiskuvaa. Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia ja vielä on monia avoimia kysymyksiä, joihin tarvitaan teknisiä tietoja. Me ja minä henkilökohtaisesti olemme pettyneitä tähän tilanteeseen – me tarvitsemme näitä teknisiä tietoja, jotta pystymme arvioimaan sitä, mitä on tapahtunut. Olen vaatinut, että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot komissiolle ja aion jatkaa tätä. Meidän pitää valvoa sitä, miten kansalliset tutkimukset etenevät. Ja sitten vielä yksi sana näistä huijauslaitteista. Ne kiellettiin EU:ssa jo 18 vuotta sitten. Laki on selkeä. Auton valmistajat ja hyväksyntäviranomaiset eivät koskaan ole kyseenalaistaneet näitä sääntöjä tai niiden täytäntöönpanoa. Jos sääntöjä ei noudateta, niin sillä täytyy olla seuraamuksia, koska kyseessä on laki. Olen valmis varmistamaan sen, että sääntöjä tulkitaan samalla tavalla kaikkialla sisämarkkinoilla – ja siksi olen tarjonnut käytännön neuvoja kansallisille viranomaisille siitä, miten voidaan hoitaa tyyppihyväksyntää ja näitä päästömittauksia. Näin voimme toimia johdonmukaisesti kaikkialla EUn alueella. Ja me kaikki tiedämme, että täytäntöönpano on suurin ongelma, joka pitää ratkaista kiireellisesti. Olemme tässä tilanteessa, koska markkinavalvonta on ollut heikkoa ja täytäntöönpano puutteellista – meidän täytyy muuttaa nyt tätä järjestelmää. Uusi valvontajärjestelmä ja vastavuoroiset valvonnat jäsenvaltioiden välillä ja EUn rangaistukset ovat tärkeitä, jotta pystymme selviämään näistä ongelmista. Meidän pitää myöskin saada takaisin kansalaisten luottamusta, joka on kärsinyt pahasti. Komissio teki ehdotuksen tämän vuoden tammikuussa, ja nyt sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston pitää tehdä päätös. Neuvostolla ei vielä ole mitään yhteistä kantaa. Me olemme työstäneet Daltonin mietintöä sisämarkkinavaliokunnasta ja haluamme edetä mahdollisimman nopeasti, mutta myöskin haluamme hyväksyä tämän ehdotuksen mahdollisimman pikaisesti. Vastahakoisuus näille muutoksille on lannistavaa ja pettymys. Me tarvitsemme teiltä tukea, jotta pystymme pitämään kiinni tämän ehdotuksen kunnianhimosta. Toivottavasti EMIS-valiokunnan työ pystyy osoittamaan, kuinka tärkeitä nämä muutokset ovat tyyppihyväksyntäjärjestelmäämme silmällä pitäen. Siksi pyytäisin, että hoidatte menneisyyteen liittyvät asiat, mutta myöskin raivaatte tietä tulevaisuuteen. Muuten tätä työtä, tämän työn kautta ei saada konkreettisia muutoksia. Haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa tulevina kuukausina. Ja vielä kerran haluaisin todeta, että komissio pitää tätä välimietintöä hyvänä. Ja toivottavasti sekä parlamentti että komissio menestyvät näissä asioissa tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitos. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Meillähän on pian sitten äänestykset, eli tässä vaiheessa en hyväksy sinisiä kortteja. Ensin Karinch kansanpuolueesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, komissaaris kundze. Mēs gandrīz pusgadu es... Puhemies, komission jäsen. Eh, kuusi kuukautta on eh, vierähtänä, vierähtänyt. Olemme kuunnelleet ja kes, asiantuntijoita keskustelleet heidän kanssaan ja, äh, ja äh, autovalmistajien kanssa, jälleenmyytien kanssa, käyttäjien kanssa ja Euroopan äh, komission edustajien nykyisten ja menneiden kanssa. Ensimmäinen kysymys on, kuuluu se, että miten on tämän päivän tilanteeseen päästy, miten tämä on onnistunut, miten se on Euroopassa ideologisista syistä, jos ajatellaan tämä, tämä ilmastosidonnainen tavoitteemme ensinnäkin saada tähän ratkaisu. Eli olemme yrittäneet siis, siis äh, vaikuttaa dieselmoottorien äh, kehitykseen ja, ja myöskin sitten äh, vaikuttaa myöskin sitten kuluttajan käyttäytymisiin. Mutta siinä, tähän on jätetty muita vaatimuksia, siis dieselmoottorissa on alhaisemmat se hiilidioksidipäästöt, mutta mutta esimerkiksi typin oksidit, noksit ovat, ovat sitten vastaavasti vaakakupissa toisella puolella vaikuttavat kielteisesti terveyteen. Eli tämä, tämä on unohdettu ja eikä, eikä tätä ole tarpeeksi mietitty tällaisena Äh, terveysvaikutuksena, kun euro 6 no, normit 2007 vuonna hyväksyttiin tuolloin äh, näitä äh, päästöongelmia ollut ratkaistu, siis arvot, jotka sitten olivat poikkeavia laboratorioarvoista. Meidän täytyy tästä ideologista ottaa opiksemme meidän pitäisi olla ummistamatta sivuvaikutuksilta silmiemme. Meidän pitäisi käyttää sellaisia ratkaisuja, jotka sitten vaikuttavat ajo, ajo, ajo käyttä, käy, ensinnäkin. Kiitos sitten SND-ryhmästä. Fine Brem, kaksi minuuttia, ole hyvä. Thank you very much, uh, chair. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat, niin kuin komissarihan oikein totesi, vuosi sitten Volkswagen-skandaali alkoi. Me kaikki olemme täysin järkyttyneitä johtuen yhden suurimman äh, ikonisimman Euroopan yrityksen toiminnasta, kun se pyrkii lisäämään omia voittojaan planeetan ja ihmisen terveyden kustannuksella, mutta yhtä lailla meitä järkytti, koska tämä ei ollut tätä ei todettu Euroopassa, vaikka meillä on monia tyyppihyväksyntätahoja, vaan tämä kaikki löytyi USAssa. Ihan oikein sitten päätimme perustaa tutkintavaliokunnan Euroopan parlamentissa ensimmäinen tutkintavaliokunta yli kymmenen vuoteen kun, ja tarkastellaan näitä hallinnus- ja väärinkäytöksiä ja pyrimme myös varmistamaan, että totuus paljastuu. EMIS-valiokunnan pitäisi rakentaa myös luottamusta Euroopan lainsäädäntöön, mutta myös eurooppalaisiin tuotteisiimme. Olemme nyt puolessa välissä työtämme ja olemme huomanneet, että kyse ei ollut vain Volkswagenista, vaan monista muistakin yrityksistä, jotka ovat venyttäneet näitä laillisia porsanreikiä ja äh, väärensivät äh, päästötuloksia eri olosuhteissa. Ja nyt kymmenen vuotta että aika, lainsäädännön jälkeen meillä on enemmän päästöjä kuin aikaisemmin ja dieselautot päästävät neljä viisi kertaa enemmän haitallisia päästöjä kuin aikaisemmin. Tietenkin tutkimus ja kehitys on tässä myös tärkeässä osaamassa, mutta komissaari oli erittäin tyytyväisiä teidän lausuntoonne eilen. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että meidän pitää uudelleen sopeuttaa tämän hetken tilannetta. Maat, ma- autot, joissa on laillisia estolaitteita, tulee markkinoille päivittäin ja ne voivat siis päästää liikaa haitallisia saasteita, ja tämä aiheuttaa lisäsaasteita tulevina vuosina. Ensi kuussa tulemme keskittymään jäsenvaltioihin, ja tämä on myös erittäin, erittäin tärkeä vaihe. Valiokunnan puheenjohtajana toivon vilpittömästi, että me yhdessä komission kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja erityisesti emisvaliokunnassa pystymme voittamaan erilaisia erimielisyyksiä poliittisten ryhmien kesken ja seisomme yhtenä rivinä ja pyrimme ratkaisemaan ongelman. Kiitos. Kiitoksia sitten ECR-ryhmästä Henkel puolitoista minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, Volkswagen on toiminut rikollisella tavalla ja tutkintavaliokunta on myöskin osoittanut, että komissio on epäonnistunut. Edellinen komission jäsen, joka vastasi teollisuudesta, Verhoigen, niin hän joutui myöntämään, että eurooppalaiset direktiivit ovat aivan liian epämääräisiä. Ja tiedämme myöskin nyt, että Yhdysvaltojen säännöt ovat paljon tiukempia kuin Euroopassa. Ja kuten jo sanottu, amerikkalaisethan huomasivat tämän skandaalin ja ilmoittivat sitä Euroopalle. Tästä voidaan tehdä vain yksi johtopäätös. Ensinnäkin komiss vaadimme, että kun komissio neuvottelee TTIP neuvotteluissa, niin sen pitää pyrkiä harmonisoimaan myöskin päästökysymykset ajoneuvojen osalta ja pyrkiä sitten tunnustamaan toisen osapuolen korkeammat standardit. Tällä tavalla voidaan suojella ihmisiä kummallakin puolella Atlanttia, kun ajatellaan terveydelle vahingollisia päästöjä. Ja sitten nyt kun ei enää ole kahta erilaista järjestelmää, niin kulut ainevat. Ja tällä tavalla vapakauppasopimuksen edut voidaan osoittaa selkeästi. Eli tässä kriittisessä tilanteessa komissiokin voisi helpottaa TTIP-neuvottelujen hyväksyntää. Karantsova. Kiitos. Ja sitten ALDE-ryhmästä Charantsova, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Eh, vážená paní komisařko. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, EU-kansalaisille ei ole toistaiseksi tarjottu kattavaa tietoa siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut. Valiokunnan toimiksannassa on selkeät kysymykset, miten komissio ja jäsenmaat ovat onnistuneet tämän mokaamaan tässä yhteydessä olisi, on selvää, että erilaisia toimia olisi pitänyt selventää. Näin ei kuitenkaan ole tai tapahtunut reaaliaikaisia päästöjä olisi pitänyt mitata. Näin ei ole tapahtunut. Ilman Yhdysvaltoja sama touhu jatkuisi asiantuntijat kertovat, että ongelma on ollut tiedossa pitkään jo ja e, näissä autoissa on erilaisia mahdollisuuksia sitten selvitä näistä erilaisista testeistä. Euroopan komissio kuitenkin väittää, että minkäännäköistä virhettä hallinnossa tai toimimattomuudessa ei ole tapahtunut, mitään lainvastaisuuksia ei ole voitu näyttää mutta eihän se voi pitää paikkansa. Jos me emme saa selkeitä vastauksia, emme saa myöskään palautetuksi äh, kuluttajien luottamusta kuunaan. Se on minun mielestäni tärkein asia tässä yhteydessä. Sen vuoksi minä vetoankin esittelijöihin, että, että äh, että heidän loppuselontekonsa olisi sitten, mietintensä olisi lukijaystävällinen ja kattava, niin että joka ainut kiinnostunut näkisi siitä mietinnöstä ja loppuraportista, mitä on tapahtunut ja millä tavalla on ollut mahdollista ylipäätänsä sitten näin toimia sääntöjä kiertäen. Minun mielestäni meidän selvityksessämme tulisi olla lopulliset päätelmät, loppupäätelmät. Meidän pitää ottaa opiksemme tästä selvityksestä ja siirtää sitten uuteen tyyppihyväksyntä- ja mittauslainsäädäntöön kiinteäksi osaksi sitä Euroopan autoteollisuus, autonvalmistajat odottavat tietenkin niin ikään nämä tutkimuksemme tuloksia. On synnyttänyt yli 12 miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan. Jos odottelemme vielä ja viivyttelemme tässä, tulemme omalta osaltamme edesauttamaan kasvun hidastumista autoteollisuudessa kyllä, totta kai kaikki eh, osa, toimielimet reagoivat tähän. Kiitos. Kiitos sitten Guesta. Silikiotis, puolitoista minuuttia, olkaa Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä ensimmäinen mietintö kuvaa vain työohjelmaa eikä mitenkään arvioi tilannetta poliittisesti, koska työ vielä jatkuu, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voi jo vetää ensimmäisiä alustavia johtopäätöksiä. Tutkimuksista on käynyt varsin selväksi se, että poliittista vastuuta tämän ongelman takaa löytyy. Jo 2010 ja 2013 yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimuksesta kävi ilmi, että oli sellainen mahdollisuus, että voidaan manipuloida mittauksia, eikä kuitenkaan ryhdytty toimenpiteisiin. Komissio tiesi tämän, mutta ei ryhtynyt mihinkään ne väitti, ei tuntunut konkreettisia tapauksia. Jäsenvaltioille asiasta myös kerrottiin, eivätkä ne ryhtyneet minkäänlaisiin lisävalvontatoimiin kasvihuonekaasujen määrä on paljon suurempi normaaleissa ajo-olosuhteissa kuin laboratoriomittausolosuhteissa. Olemme saaneet nähdä, että oli huomattavia ongelmia siinä, miten sovellettiin voimassa olevaa lainsäädäntöä niin komissiossa kuin jäsenvaltioissa. Asioita pitää kutsua niiden oikealla nimillä. Sitten autoteollisuudella on valtavasti vaikutusvaltaa, yritykset painostavat ja hallitusten toiminnassa oli puutteita ja tämän tuloksena syntyi tämä päästöskandaali. Me haluamme nyt tutkia asiaa ja jatkossakin haluamme painostaa oikean suuntaisella tavalla. Me haluamme tehdä yhteistyötä rakentavassa hengessä esittelyiden vai varjoesittelyiden kanssa. Meidän tavoitteenamme on lopettaa toiminta, tällainen toiminta, koska tässä vain pyritään saamaan valtavia voittoja kansanterveyden kustannuksella. Kiitos vihreistä Turmes, kaksi ja puoli minuuttia. Non, il faudra mettre ah, pyrotechnicien que je suis au 56. Thank you. Kiitoksia. Vuosi on kulunut Volkswagen-skandaalista. Ja sehän on koko autoalaa koskeva skandaali. Huhti-toukokuussa 2014 Yhdysvaltojen viranomaiset saavat tietoja, jotka osoittavat eroavaisuuksia. He eivät tienneet mitään näistä huijauslaitteista. Ja mitä EU-ssa tehtiin? Volkswagenilta kysyttiin yksinkertainen kysymys. Voitteko selittää, miksi näiden laboratoriotestien ja ajopäästötestien välillä on niin suuri ero? Sitten oli toinen, kolmas, neljäs, viides kokous. Volkswagen valehteli, valehteli ja valehteli uudelleen. Ja sitten syyskuussa 2015 Yhdysvaltojen viranomaiset sanoivat, että nyt riittää. Volkswagen saa myöntää tämän valtavan huijauksen. Sitten Volkswagen yritti vetää Yhdysvalloissa näitä ajoneuvoja pois markkinoilta. Sitten toisen kerran, kolmannen kerran. Ja Yhdysvaltojen viranomaisilla oli yksi kysymys. Osoittakaa, että nämä päästöt äh, noudattavat sitten näitä sääntöjä tämän markkinoilta poisvedon jälkeen. Näin ei kuitenkaan käynyt ja sitten ruvettiin maksamaan korvauksia kuluttajille ja se joutui maksamaan sakot, koska se oli rikkonut lakia. Obama ja Yhdysvaltain hallinto on vain tehnyt työnsä. On ala, jolla esiintyy petoksia, nämä tahot saadaan kiinni. Ja mitä Euroopassa on tehty? Meillä oli samat tiedot kuin Yhdysvalloilla jo vuosia sitten, talvella 2009-2010. Komissio ja jäsenvaltiot eivät kertaakaan pyytäneet tai kysyneet tätä samaa kysymystä Eli selittäkää, miksi näiden ajopäästöjen ja laboratoriotestien välillä on näin suuri ero. Eli mitään rikkomusta ei muka tapahtunut, eli komissio on mukana kaikessa tässä. Ja sitten tämä Volkswagenin toimi, joka torjuttiin Yhdysvalloissa, niin nyt se sitten hyväksyttiin Euroopassa, eli Volkswagen huijaa kuluttajia nyt sitten Saksan hallituksen virallinen logo on siellä esillä. Te tulette nyt tänne tänään ja mitään ei ole tehty. Miksi ette te vaadi näiden ajoneuvojen vetämistä pois markkinoilta? Ja entä sitten korvaukset? Ei mitään korvauksia Euroopassa. Eli tässä on nyt sitten nostettu kädet pystyyn. Junckerin komissio sanoi, että se haluaa palauttaa luottamuksen. Mitään rikkomusta ei ole tapahtunut, vaikka tiedetään mitä on tapahtunut. Ei mitään korvauksia Eli jos tämä on Junckerin komission asenne, niin emme saa kyllä takaisin luottamusta kansalaisilta, vaikka sitä kovasti tarvitsemme. Onorevole Evi per il... Kiitos sitten Evi EFDDstä. Dente. Kiitoksia puhemies. Vaikka meillä ei ole kovin paljon odotuksia tutkintavaliokunnan työn osalta, niin siihen liittyy kuitenkin monia tärkeitä asioita, joista on hyötyä. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia heikkouksia on tässä ajoneuvojen valvontajärjestelmässä, päästöjärjestelmässä. Yksi asia on varkaa, varma, eli nämä huijauslaitteet ovat vain jäävuoren huippu, mutta en nyt puhu tästä sen pidempään, vaan haluaisin nyt täällä täysistunnossa julkisesti todeta, että tutkimusraportti Euro 5 dieselajoneuvoista, jonka teetti Italian infrastruktuuriministeriö, niin se on loukkaus tutkimusvaliokunnan työtä kohtaan. Ja se on loukkaava erityisesti, kun ajatellaan Euroopan kansalaisia, jotka ansaitsevat sitä, että toimielimet toimivat avoimella tavalla. Raportti on puutteellinen. Tässä on tutkittu 15 autoa, jotka on mainittu raportissa. Niin niitä on tutkittu eri tavoilla liittyen siihen, mihin kategoriaan nämä autot kulkuivat. Eli Fiat, autot tutkittiin Fiatin laboratoriossa, Torinossa ja muut sitten muualla. Ja tässä ei nyt tiedetä mitään tietyistä Fiatin malleista. Ne on poistettu näistä kaavioista. Eli tässä on mallia, ja tämä osoit, viittaa siihen, että sääntö on rikottu. Täällä on laitteita, jotka menevät pois päältä 20-22 minuutin kuluttua, eli 20 sen jälkeen, kun testi on päättynyt. Eli tässä nyt on kömpelösti yritetty kätkeä Fiat-autojen todelliset päästöt. Meidän pitää nyt tarkastella tätä ja tämä on loukkaus EMIS-tutkintavaliokuntaa ja Euroopan kansalaisia vastaan. Due minuti per... Sitten Pretzel kaksi minuuttia. Herr President. Puhemies, komission jäsen. Volkswagen on ihan selkeästi rikkonut tässä tapauksessa lakia. Ja viime kuukausina kuulemisissa olemme saaneet kuulla muitakin asioita. Ilmeisesti komissio ei riittävästi ole valvonut lain noudattamista. Ja ne vähät mahdollisuudet, joita komissiolla on, komissio ei niitäkään ole hyödyntänyt. Komission jäsen Bielkowska, vuosikausia on huhuiltu jo siitä, että ei ole pelkästään Volkswagen-skandaalia, vaan myöskin muiden autovalmistajien skandaaleja. Teknisiä tietoja ei pidä vaatia ainoastaan Volkswagenilta, vaan kaikilta muiltakin viimeistään nyt, mutta ilmeisesti ette ole tehnyt tälle asialle yhtään mitään. Te ette myöskään osannut selittää, mitä aiotte tehdä näille valtioille, jotka ovat rikkoneet lakia. Minkäänlaista laadunvalvontajärjestelmää ei ole tälle laille. Ja hyvät naiset ja herrat, jos me haluamme suhtautua EU:ssa vakavasti lakeihin, jos haluamme säädellä näitä asioita Euroopan tasolla, niin silloin meidän täytyy ottaa käyttöön tiettyjä laadun varmistusjärjestelmiä. No nyt olemme sitten saaneet tietoa Yhdysvalloista. Ja ehkä tässä kohtaa täytyy huomata, että Euroopan ja Yhdysvaltojen talousintressit ovat ero. Meidän täytyy nyt myöskin miettiä omia toimiamme EUn puolella. Ei voi olla niin, että Volkswagen maksaa lähes 15 miljardia korvauksia Yhdysvalloissa. Eli meidän täytyy tutkia myös teidän toimia nyt tällä alalla. L'ultimo intervento dei gruppi politi- Tämä oli viimeinen poliittisen ryhmän puheenvuoro. Ja sitten seuraavaksi Giiseke, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja noudattakaa puheaikaa, koska meillä alkavat pian äänestykset. Eli Giiseke, olkaa hyvä. President, Frau... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Emisvaliokunnassa työ on nyt puoli välissä ja me käsittelemme hyvin teknisiä kysymyksiä siellä. Ja uskon, että olemme jo edistyneet näissä asioissa. Meidän täytyy jatkaa näitä tutkimuksia ja tietysti on houkutuksena aina toimia poliittisesti näissä asioissa. Ja jotkut sanovat, että komissiot ja tietyt komission jäsenet olivat tietoisia näistä huijauksista. Mitään todisteita tästä ei ole, mutta viime viikkoina näistä epäilyksistä on kuultu. Eli entinen komission jäsen Potocnik olisi kirjoittanut tästä kollegalle Tajanille kirjeen. Jos tällaista kirjettä ei löydy, niin nämä syytteet ovat perättömiä. Ja oli, Potocnikhan sanoi tutkimusvaliokunnassa, että hän ei osannut epäillä mitään tällaista huijauslaitteistoa, eli miten hän voisi kirjoittaa kirjan aiheesta, josta hän ei tiedä mitään. No nyt sitten toinen puolisko tästä työstä alkaa. Ja meidän täytyy luopua tällaisista poliittisista peleistä ja meidän täytyy parantaa lainsäädäntöä ja säätää lakeja nopeammin. No sitten kun katsottiin näitä päästöjä, niin ajopäästöt ja laboratoriokokeiden tulokset olivat erilaisia. Ja me tarvitsemme nyt lainsäädännöllisen ratkaisun ja Euroopan parlamentti haluaa myöskin ottaa käyttöön nämä testimenettelyt, jotka toivottavasti saadaan nyt vihdoin käyttöön kymmenen vuoden kuluttua. Tämä menettely on kestänyt jo liian pitkään ja valiokunnalla on nyt mahdollisuus selvittää tämä tilanne ja meidän täytyy nyt tosiaan lopettaa nämä poliittiset pelit ja meidän täytyy säätää lait niin, että nämä tällaiset petokset voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä. Kiitos. Sitten Dance, puolitoista minuuttia. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Äh, nyt on äh, aika, hyvä aika arvioida, mitä valiokunta on tähän asti saanut aikaiseksi. Olemme kuulleet, että, että aiemmin on tehty ratkaisuja, jotka ovat johtaneet typpipäästöjen kasvuun, vaikkakin sitten itse hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. Kaiken kaikkiaan dieselin vaikutukset ja päästöjen vaikutukset kansanterveyteen ovat jääneet täysin vajavaisesti selvitetyiksi. Jos, jos ajatellaan tätä nykyjärjestelmää ja sääntöverkostoa, on varmistanut sen, ettei kukaan ota syytä kantaakseen. Komissio syyttää jäsenmaita, jäsenmaat, autonvalmistajia, jotka kieltämättä ovatkin jättäneet näitä, tai siis käyttäneet hyväkseen lainsäädännön jättämiä porsareikiä. Lopputuloksenahan on on melkoinen sekasotku seurauksena sitten nykylainsäädännön tulkinnan suhteen meidän pitää varmistaa, että, että ja tämän valiokunnan työn tuloksena on, olkoon se, ettei jatkossa enää synny sitten sellaista lainsäädäntöä, johon jää epäselviä reikiä. Lainsäädäntö täytyy olla selkeä sanasta. Haluan kiittää kollegojamme. On tärkeää, että teemme yhteistyötä, eikä tässä tule sellaista poliittista loanheittaa puoleen ja toisin, koska tässä on liian tar- isot kansanterveydelliset asiat kysymyksessä. Reiku, minuto per lei. Kiitos, Demesmaker, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia. Minä jaan tätä väliaikaismietintöä täysin varapuheenjohtajana valiokunnassa mutta voimme jo vetää tiettyjä tärkeitä johtopäätöksiä. Meillä on puhtaita autoja laboratoriossa, mutta ei tiellä. Lainsäädäntö ei täytä tarkoitustaan. Ja yksi miljoonan kysymys, miksi emme ei nopeammin toimittu, kun todettiin ongelmia, eikä pysty täyttämään sääntöjä, eikä suojelemaan kansanterveyttä. Täytyy todella tarvitaan äh, lain valvontaa ja poistaa pois teknisiä mahdollisuuksia. Kaikki teknologia on olemassa, jotta voidaan noudattaa Euro 6 standardit myös te- todellisissa ajo-olosuhteissa ilman, että syntyy näitä haitallisia jätöksen päästöjä. Lainsäädännössä käytetään, pitää kieltää nämä estolaitteet. Kuitenkaan kaikki porsan reijät eivät ole auki voidaan sulkea nämä laitteistot pois päältä ja tämä riippuu myös siitä, mikä lämpötila on. Meidän pitää tehdä lisätyötä ja saada aikaan vahva lopputulos. Tässä on kyseessä ympäristökysymykset, kuluttajan luottamus, kansanterveys. Meidän pitää esittää jatkossakin kriittisiä kysymyksiä, mutta pitää myös nämä prioriteetit. Ensinnäkin totuus pitää löytyä, löytää ratkaisuja tulevaisuuden varalta, parhaimmat käytännöt, niin kuin Kaliforniassa USA tehdään, käyttää niitä esimerkkeinä. Kiitoksia. Se onorevole Torvald. Kiitos sitten Turvald, kaksi minuuttia. Eh, thank you. Kiitos mm, eh, puhemies. Kiitos eh, komissari Milkovska. Vaihdan tässä kielen kotikielekseni ruotsiksi, niin olemme Eh, eh, hankalassa eh, tilanteessa, hankalassa risteyksessä. Yhdysvalloissa tilanne ja prosessi on ollut ihan selkeä ja, ja kuluttajat ja, ja kuluttajat kansalaiset ovat sitten saaneet palkinnokseen selkeää tietoa ja, ja, ja erityisen sel, sel, selvyyden siitä, että Volkswagen on käyttänyt tällaisia manipulointilaitteita mittauksessa. Euroopan tilanne on erilainen, mikä se minua, se minua tässä huolestuttaakin emme, emme ole näitä äh, vempaimia miksi äh, manipulointilaitteiksi kutsuneet ollenkaan. Meillä on myös tällaista, tällaista äh, koko laajempaa toimintaa, tällaista, jolla on saatu heikompia tuloksia aika, päästöarvoja. Mutta näitä syntyjä syviä ei ole vielä ollenkaan selvitetty. Tässä on muitakin syypäitä varmaankin kuin Volkswagen noin yleisesti ottaen. Kansalaisten ja kuluttajien kannalta on erittäin tärkeää, että pystytään selkeästi ja yksivakaisesti osoittamaan, etteivät, ettei komission, teki, komission työntekijöillä ainakaan ollut sormensa pelissä tässä, jos ei sitä sitten tule kyetä näyttämään. Komissio on sitten osittain syypää siihen, ettei, ettei kuluttaja saa heille kuuluvia korvauksia kysymyksessä sekä sitten, onpa kysymyksessä sitten paitsi huonompi ympäristö, myöskin huonommat toimintaedellytykset. No, tähän kysymykseen kannattaa suhtautua todella vakavissaan, jotta eikä tässä enää kiemurella ja enää vastuusta. Te antakaa meille

miettikää neljäsataa nolla ennenaikaista kuolemaa vuodessa euroopassa jotka johtuvat liikenteen pienhiukkaspäästöistä ei mikään pieni kysymys. ympäristönsuojelun lisäksi toinen suurista skandaalin koko kuvion selvittelyn työn haasteista on kuluttajien luottamuksen palauttaminen. meillä kaikilla on nyt näytön paikka

Thank you very... Kiitoksia näin Thank you, Kiitoksia, että komissio on tänään paikalla. Jos katsotaan, mitä nyt on opittu puolen vuoden aikana tutkintavaliokunnassa, niin tärkeää on se, että kaikki asiantuntijat sanovat, että ei ole mitään teknistä syystä poistaa tällaisia laitteita käytöstä. Mutta kaikki autonvalmistajat käyttävät ohjelmistoja, jotka poistavat tämän teknologian käytöstä, mutta ainoastaan Volkswagen on tuomittu tästä, mutta Fiat on käyttänyt laitteita, jotka menevät pois päältä 22 minuutin kuluttua. Mutta siltikään muita autonvalmistajia ei syytetä näiden laitteiden käytöstä. Eli komission pitää nyt toimia kiireellisesti ja tälläkin hetkellä kaduillamme ajaa saastuttavia autoja. Milloin komissio varmistaa sen, että nämä saastuttavat autot saadaan pois Euroopan kaduilta? Minuto e trenta. Sitten Helmer puolitoista minuuttia. Uh, Mr. President, I think first of all I ought to congratulate puhemies. Ennen mutta pitäisi onnitella kollegoja tässä. Tämä keskustelu on paljon kiinnostavampaa kuin itse, itse tämä välimietintö, joka sai täyden tuen. Tämä on mielenkiintoinen mietintö, koska siinä on sisältö ollenkaan siinä viitataan vain lähteisiin. Ykkös, ykköskohtassa valiokunta vetoaa itsensä, että, että se sitten täyttää oman velvoitteensa ja vetoaa komissioonkin, jotta se tekisi kiinteätä yhteistyötä sen kanssa. Kiinnitän kuitenkin yhteen sanaan huomiota. Kohdassa neljä vedotaan siihen, että jäsenvaltioiden hallitukset, parlamentti ja toimivaltaiset viranomaiset avustavat tutkintavaliokunta hänen toimisia ja noudattaa sitten yhteistyön periaatteita. Ei tämä tällainen val, valiokunta voi vedota mihinkään valtiovaltoihin. Olisi toivonut tätä mieluumminkin kuin vaatinut. Tässä muodossa emme voi tätä kannattaa. Minuutu 30 e per lei. Sitten jostain Jalk, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, haluan kiittää tutkintavaliokuntaa sen tekemästä työstä. Se tuntuu se löytää, minkälaisia puutteita teollisuudessa toimielinten toiminnassa on ollut päästöjen valvonnassa. Pahoittelen kuitenkin sitä, että työmme teknisissä kysymyksissä unohtaa liian usein sen, että Volkswagen paljastukset liittyvät taloussodan kontekstiin USA ja EUn välillä. Tässä syytetään ehkä liian raskaalla kädellä Saksa. Jos haluaa ymmärtää logiikan tässä tilanteessa tämä mm, NOx-päästöt ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa tulevina kuukausina tulevina vuosina, mutta USAssa on keskitty eri tavoin lainsäädännössä ja haluaisin toivoa, että mietintö ei ole siis pelkästään äh, tekninen, vaan myös poliittisempi luonteeltaan niin hiukan offensiivisempi USAn suuntaan. Prego, due minuti. Kiitos, Belet, kaksi minuuttia. Thank you well, uh, uh Kiitoksia, puhemies. Huomenta, kollegat. Tutkintavaliokunta on tosiaan kautensa puolivälissä ja on tärkeää, että meillä on nyt hyvä kuva siitä, mikä on mennyt pieleen ja mitä voi tapahtua tällaisten huijauslaitteiden kanssa ja mitä voimme tehdä, jotta voidaan välttää tällainen tulevaisuudessa. No, vastuu jakautuu usealle taholle, kuten eilenkin kuulemisessa todettiin. Eli parlamentissakaan ei nyt voida kiistää sitä, että meidän pitää paljon enemmän kiinnittää huomiota dieselajoneuvojen laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Ja sitten pari minuuttia sitten puhuttiin näistä kansallisista viranomaisista, että he ovat epäonnistuneet. Hehän ovat vastuussa eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tämän on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa. Eli komission jäsen, Siksi me luotamme teihin. Meillä pitää olla valvontaa ja meillä pitää olla tiukemmat säännöt. Ja kuten Helmutkin jo sanoi, niin meillä pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet EU:ssa. Sehän on myöskin tärkeää valvonnan kannalta. Euroopassa on maailman ympäristöystävällisimmät autot. Meidän pitää pitää kiinni tästä tilanteesta. Meillä pitää olla puhdasta teknologiaa. Ja meillähän on Euroopassakin dieselajoneuvoja, jotka noudattavat tätä 80 milligramman rajaa. Tämä osoittaa, että meillä on hyvä lähestymistapa ja autonvalmistajat tietävät, että heidän täytyy sitten nopeuttaa näitä uudistustoimia. Ja me, meitä kaikkia on huijattu, kansalaisia on huijattu, ja teidän tehtävänne ja tämän valiokunnan kautta meidän täytyy varmistaa, että saamme nopeasti tämän luottamuksen takaisin. Meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti ja täysin avoimesti. Teille on sininen kortti, hyväksyttekö sen? Eli Frunzulika, olkaa hyvä. <coughs> Grazie molto, presidente. Dear colleague, I in fact... Kiitoksia, hyvä kollega. Hyvät kollegat, haluaisin korostaa että tutkinta on suoritettu erittäin avoimessa hengessä. aikaan minulla on kuitenkin kysymys teille. Miten valiokunta voisi vaikuttaa, niin kuin te sanoitte, siihen, että voidaan palauttaa kuluttajan luottamus ja varmistaa, että tällainen ei tapahdu, tapahdu uudestaan tulevaisuudessa? Äh, Kaksi asiaa. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Meidän täytyy keskustella kaikesta. Kaikki tiedot, jotka komissiolla on, kaikki nämä asiakirjat, kaikki ne, jotka ovat salaisia, niitä pitää käsitellä. Ja meidän täytyy toimia tässä täysin avoimesti. Ja sitten toiseksi, mitä tulee lainsäädäntöehdotuksiin, tyyppihyväksyntään ja sitten tähän RDE-ehdotukseen, joka on tulossa pian, niin meidän täytyy mahdollisimman nopeasti, ja toivottavasti neuvosto on yhtä mieltä tästä asiasta, niin meidän täytyy edetä, jotta saamme aikaan lainsäädäntöä mahdollisimman nopeasti ja että pystymme sitten hyväksymään tämän lainsäädännön mahdollisimman nopeasti. Foi, prego, ja sitten Toivo bon Bonfoy. Puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, on monivuotisesta säätää lakeja ja laatia lainsäädäntöautoista, noudattaa ympäristösääntöjä ja varmistaa, että testataan normaaliolosuhteissa eikä vain laboratorioissa jossa ei ole ilmastointia muun muassa. Meni kymmenen vuotta, että päästiin näihin todellisiin ti- tilannetestauksiin. Tämä tapahtui pikkuhiljaa ja toteuttaa standardia numero viisi, mutta vieläkin on monimutkaisempaa noudattaa, valvoa ja rangaista siitä, jos ei ole noudatettu EU-lainsäädäntöä. Tällä hetkellä tilanne on mahdotonta ymmärtää, ajatellen kansalaisia, jotka he joutuvat kuitenkin noudattamaan tätä eurooppalaista lainsäädäntöä. Ikävä kyllä. Valvontakontrolli ja sanktiokontrolli, vaikka kyse on kansanterveydestä, ei tunnu toimivan. Euroopan imago ja toimielinten kuva on järkyttävässä jamassa ja on pettymys meille kaikilla. Olen itse vahvasti eurooppalainen ihminen ja uskon, että EU pitää jatkossakin jatkaa toimintansa ja siksi meidän vastuullamme on vetää kaikki johtopäätökset skandaalista. Se olisi voitu välttää juuri täällä parlamentissa Egyptissä, jos kaikki osapuolet olisivat noudattaneet lakia, pelkästään lakia, mutta koko lakia. On nyt korkea aika muistuttaa meidän kannoistamme ja minkä takia tutkintavaliokunta perustettiin. Tässä puolustetaan yleistä etua. Panoksena ei ole syytää teollisuutta eikä peitellä toimintaa, jolla on toimittu. Halutaan vain palauttaa kuluttajien ja kansalaisten luottamus. Halutaan taata puhtaampi liikkuvuus, kansanterveyden vaatimusten ja ympäristövaatimusten noudattaminen ja säilyttää samalla työpaikat. Tarkoituksena on suosia kestävää kehitystä, joka hyödyttää kaikkia. Se tässä on tavoitteena emisvaliokunnassa ja tätä ja tämä on innoittanut sekä minun puoluettani, ryhmäni, että minua itse parlamentin jäsenä. Kiitoksia. Dalton, minuutti. Niin vuosia olemme jo keskustelleet siitä, että autoilijoita on huijattu. Volkswagen on niin tehnyt. Kysymys kuuluu, miten näin on voinut tapahtua ilman, että sääntelijät ovat huomanneet, ei ainoastaan Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Jos yritys haluaa uh, huijata, niin eihän mikään järjestelmä ole täysin vedenpitävä, mutta uh, huijaaminen pitäisi tehdä niin vaikeaksi kuin mahdollista. Meillä on nyt uusia testausmenetelmiä. Se on yksi osa vastauksesta ja meillä on myös komission markkinoiden valvontaa. Se on toinen osio. Meidän täytyy ryhtyä toimiin niin pian kuin mahdollista, vaikka edelleenkin meillä on valiokunta, joka tutkii näitä ongelmia. Meillä on tyyppihyväksyntäjärjestelmä, johon kuuluu vastavuoroinen tunnustaminen, mutta kansallisten viranomaisten täytyy myös panna tämä asia täytäntöön. Eli puhutaan nyt asioista niiden oikeilla nimillä. Koko maailmaa on Volkswagen huijannut. Me tarvitsemme vedenpitävän järjestelmän tai mahdollisimman mahdollisimman vedenpitävän järjestelmän jäsenvaltioille ja koko maailmaan. Me tarvitsemme järjestelmää, joka toimii. Me voimme kyllä tämän saada aikaan, voimme suojella ympäristöä ja kuluttajia, mutta nyt täytyy ryhtyä toimiin, ei ole enää aikaa. Onorevole Feria, prego due. Seuraavaksi Faria, kaksi minuuttia. Signor Presidente, signor Commissario, Kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. autoteollisuuden kohdistuu vakavia ongelmia. Laatuongelmat ovat jokapäiväisiä ja varaosia väärennetään. Ja, ja tämän lisäksi ilman saasteet ovat valtava ongelma useissa Euroopan kaupungeissa. 70 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti Euroopassa typpipäästöjen takia. Tieliikenne, on kehittynyt sellaiseksi, että päästöongelmat ovat valtaiset, varsinkin dieselmoottoreiden käyttö ilmanlaatu kaupunkialueilla on suuresti heikentynyt. Tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa asian ratkaisemiseksi ja Euroopan komission pitää myös tarttua ponnekkaasti tähän asiaan. Tämä on velvollisuutemme Euroopan kansalaisia kohtaan. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä myös teollisuuden kanssa ja nyt olemme joutuneet näkemään tämän skandaalin, johon on osallistunut erittäin merkittäviä eurooppalaisia auton valmistajia. Meidän täytyy saada aikaan pitkän tähtäimen politiikka, joka on reilu ja oikeudenmukainen. Tämän olemme kansalaisille velkaa, että kansalaiset voivat nauttia paremmista elinolosuhteista. Kaupungeista pitää tehdä kestävämpiä Äh, julkisen, verkost, julkisen liikenteen verkostojen toimivia ja energianlähteiden pitää olla puhtaita. Meidän täytyy myös katsoa, mitä kilpailijat tekevät. On järkyttävää, että emme ole pystyneet tarttumaan tämän ripeämmin tähän äh, päästömittausskandaalin. Meidän täytyy tehdä, kuten amerikkalaiset tekivät, löytää syylliset ja sitten täytyy ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan suojella autoalaa ja kuluttajia. Toivottavasti komissio pystyy tämän tekemään ja toivottavasti komissio pystyy tekemään tämän hyvässä yhteistyössä parlamentin kanssa. Meidän täytyy tietää, mitä tulee muuttumaan ja me haluamme tietää, miten tämä käytännössä tehdään, jota lainsäädäntö todella asetetaan täytäntöön. Tätä emme ole tähän mennessä havainneet ja tätä emme Euroopalta halua. Kiitoksia puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Yes Minister-sarjassa sanottiin, että mikäli ei halua, että välineet paljastuvat, täytyy perustaa tutkintavaliokunta. Hienoa, että Euroopan parlamentti käytti nyt tällaista tutkintavaliokuntaa välineenä, mutta meidän täytyy huomata, että komissio ei halua tehdä yhteistyötä meidän kanssamme ja autoteollisuudenkin puolella jatkuvasti esitetään kaikenlaisia puolivillaisia selityksiä. Komissio ei kuitenkaan saanut selville asioita, joita tänä päivänä tiedetään. Kaikki tiesivät skandaalista, mutta kaikki painavat sen villaisella. Meidän täytyy nyt pistää kampoihin taikka saata tilille teoistaan ne henkilöt, jotka ovat vastuussa teoista taikka suhtautuvat niihin ylimielisesti. Haluaisin kiittää tutkintavaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki, jotka ovat tehneet työtä siellä. Valiokunnan puheenjohtaja on todistanut, että kyllä tämän jutun suhteen voidaan päästä jyvälle siitä, mitä tapahtui. Kiitoksia seuraavaksi, Kari. Komissaari, il y a un... Komissaari, ja, jo vuosi on kulunut siitä, kun tämä skandaali räjähti käsiin. Se, siitä on tullut maailmanlaajuinen skandaali ja nyt olemme äh, havainneet, että äh, saastetestauksiin on liittynyt suunnattomia petoksia, mutta mitä ne ole tehty? Komissio, jäsenvaltiot, kukaan ei ole tehnyt mitään, jotta voitaisiin noudattaa eurooppalaisia normeja ja sääntöjä, jotta voitaisiin äh, suojella kuluttajien terveyttä ja palauttaa heidän luottamuksensa. Kuluttajat katsovat tulleensa huijatuiksi. Me annamme tällaisten liikkuvien ros, saastuttajien saastuttaa ilmaamme. Mitä aiotte te tehdä, kun minä Katson esimerkiksi äh, Ranskan valtiota. Se suojelee Renalttia, joka on yksi pahimmista saa, saastuttajista Euroopassa. Meidän täytyy ö, ähm, uudistaa tätä vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ja mm, edol, edellyttää automaattista sellaisten autojen poisvetoa markkinoilta, ö, äh, jotka kyseenalaistavat nämä säännöt. Kiitos. Lei. Seuraavaksi Schulze. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen Arvoisa komission edustaja, hyvät naiset ja herrat, tämän vuoden maaliskuusta lähtien erityisvaliokunta on tehnyt työtä. Olemme kuulleet teknisiä asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä, autoteollisuuden edustajia ja myös entisiä komission jäseniä. Ja haluaisin kiittää kaikkia asianosaisia yhtä vierasta lukuun ottamatta. Kaikki on onnistunut oikein hyvin. No mitä näihin tuloksiin tulee? Tässä täytyy tehdä nyt selkeä ero äh, laittoman äh, päästöjen peittelemisen äh, välillä ja sitten sen välillä, miten, miten nämä todella ovat, miten ne todella päästävät. Ja Tämä laiton tai päästöjen väärentäminen on todellakin laissa kielletty. Siihen pitää tarttua. Volkswagen on tässä ollut päätekijä. Jos katsoo vaikkapa Fiatin tuloksia, niin tässä täytyy todella olla sitä mieltä, että viranomaisten pitäisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti toimiin. Ja mitä tulee näihin päästömittauksiin, niin meidän täytyy olla realistisia. Mitkään epärealistiset mittausmenetelmät eivät tässä toteudu, nämä eivät tuo mitään tuloksia. Tässä on nyt päästy hyvin tuloksiin ja myös komission edustaja on tehnyt hyvää työtä tässä. Ja se, että... että er nicht varaos, tämä varaosien, varaosien huomion kiinnittäminen, niin tässä täytyy muistaa, että insinöörinä täytyy todeta, että me tarvitsemme myös hyviä laillisia estolaitteita, koska meillä täytyy olla mahdollisuuksia suojata tätä olemassa olevaa tekniikkaa. Sitten yksi huomio vielä tälle eh, erityisvaliokunnalle. Minulla oli sellainen vaikutelma, että tässä nyt oltiin komission kanssa vähän yhteisrintamassa kuluttajia ja ympäristöjärjestöjä vastaan, ja tämä pitäisi nyt osoittaa vääräksi. Kiitos. Seuraavaksi Paulucci, minuutti, olkaa hyvä. Signor Presidente. Kiitoksia, puhemies tutkintavaliokunnan työ on tuonut esiin sen, että Volkswagen-skandaali on vain jäävuoren huippu. Eikä tässä ole kyse ainoastaan tästä ongelmasta, vaan jo ennen vuotta 2011 on tuotu markkinoille autoja, joiden päästöt ovat jopa seitsemän tai kahdeksan kertaa korkeammat kuin testioloissa on ilmennyt. Tämähän tekee kaupunkiemme ilman laadusta äärimmäisen heikon. Tässä on kyse eh, petoksesta. Siitä huolimatta nämä autot eh, saavat liikkua eh, teillä. Meidän täytyy muuttaa vasta näitä tunnustusmenetelmiä. Meidän täytyy saada aikaan sellaiset normit ja standardit, jotka aidosti suojelevat kuluttajia. Seuraavaksi Tsoftovski. Kiitoksia paljon puhemies. Kiitoksia. Tämä ilmennyt skandaali, joka johti tutkintavaliokunnan perustamiseen, on aiheuttanut hyvin paljon hallaa se on tuhonnut kansalaisten luottamuksen suhteessa EUn toimielimiin. Nyt on kyse kuluttajien oikeuksista, joita on loukattu. Tämän lisäksi kyse on myöskin koko tämän teollisuuden alan tulevaisuudesta, teollisuuden alan, joka on erittäin tärkeä EUn talouden kannalta. Monissa maissa Euroopassa auton valmistus on erittäin tärkeää markkina-alue, teollisuuden ala. Lukuisia kuulemisia on järjestetty, mutta meidän on ollut toistaiseksi hyvin vaikea osoittaa tarkalleen, oliko Volkswagen toiminut tahallisesti petollisella tavalla vai oliko ongelmat, liittyvät laitteiden käyttöön ja niin poispäin. Toivon mukaan loppumetreillä sitten EMIS-valiokunta pystyy vastaamaan kysymykseen, kuka on vastuussa ja ketä pitäisi rangaista. Meidän täytyy varmistaa, että että autoala ei joudu nyt lamaan. Seuraavaksi Lopes. Kiitos puhemies. Tässä ollaan ehkä liian kärsivällisiä, kun lykätään tätä loppupäätelmien e- esitystä. Me kaikki tiedämme, että testitulosten ja todellisen ajon väliset erot päästö mittauksessa ja me tiedämme, että tämä asia oli kuitenkin kaikkien tiedossa eikä kukaan oikein ottanut siihen kantaa. Autoala ja komissio tekivät sellaista yhteistyötä, ettei ollut mitään epäilystä siitä, etteikö autoala olisi ollut mukana säätämässä uusia päästöstandardeja. Ja tässä autoalan intressit tulivat huomioon otetuiksi uudessa lainsäädännössä. Ja tämä saattaa olla vain todellakin jäävuoren huippu, että tässä muutamat toimijat määrittelevät eurooppalaisen lainsäädännön lopputuleman ja vaikuttaa näin ollen tuhansien miljoonien ihmisten elämään. Satoja tuhansia ihmisiä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi typpipäästöjen takia. Sen takia tämä mietintö on erittäin tärkeä. Seuraavaksi Kiitoksia puhemies. Tämän <clears throat> vali- komission valiokunta valio, komission äh, reaktiot siihen, kuinka valiokunta on pyytänyt saada asiakirjoja, on ollut järkyttävä. Äh, ja suuri loukkaus on se, että meille on annettu aivan naurettavia selityksiä äh, siihen, miksi me emme ole saaneet asiakirjoja. On sanottu, että asiakirjat ovat olleet liian suu, mittavia tai eivät ole olleet relevantteja myös jäsenvaltioiden kanssa on ollut ongelmia. Arvon komissaari, koska nyt on teidän tehtävänne antaa meille tietoa, kaikki tieto mitä haluamme, ja se tieto täytyy antaa nyt. Kun ajatellaan Euroopan parlamentin tutkinta toimivaltoja, niin ähm, sitä on todellakin lytätty. Edes komissa- komissaari ei välttämättä edes halunnut tulla kuultavaksi. Haluaisin muistuttaa teitä äh, säännöstä, jonka mukaan parlamentilla on oikeus kuulla ähm, todisteita. Seuraavaksi Stefanek, minuut. Kiitoksia paljon, puhemies. Arvonaiset ja herrat tutkiva tutkintavaliokunta perustettiin kahdesta syystä. Ensinnäkin haluaa selvittää niitä syitä, jotka johtivat siihen, että suuret yritykset, joilla oli autorakennustoimintaa, olivat pitkän aikaa jo huijanneet päästömittauksissa. Ja toinen syy, miksi tutkintavaliokunta perustettiin, oli se, että haluttiin palauttaa tavallisen kuluttajan luottamus eurooppalaisiin tuotteisiin. Sen työn pitäisi todennäköisesti johtaa siihen, että yritetään säätämään lainsäädäntöä tällä alalle lainsäädäntö, on selkeämpää ja enemmän todellisuutta vastaavaa lainsäädäntöä. Minun uskoakseni olemme saaneet jo edistystä aikaan keskustelussa komission kanssa esimerkiksi. Olemme sopineet siitä, että päästöjä ei pitäisi mitata pelkästään teoriassa, vaan käytännössä todellisissa ajo ja että sääntöjen pitäisi päteä kaikkiin samalla tavalla. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tee yhteistyötä tällä alalla, joten edistys kestää hieman pidempään ja sen aikaan saaminen on monimutkaisempaa. Tämä, tällä asialla on toinenkin puoli, jota ei ole otettu huomioon. Tuhansia kuluttajia johdettiin harhaan. Yhdysvalloissa yritykset joutuvat maksamaan tuhansia dollareita asiakkailleen tällaisessa tapauksessa, mutta Euroopassa ei ole suostuttu tällaisiin maksuihin vielä. Mikäli haluamme todellakin palauttaa kansalaisten luottamuksen Euroopan unioniin, meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että eurooppalaisetkin saavat reilun kunnollisen korvauksen tästä huijauksesta ja valehtelusta. Tavoitteinamme ei ole rangaista auton rakennusala, autonvalmistusala Euroopassa. Me tarvitsemme innovaatioita ja uutta teknologiaa, Pikemminkin Euroopan pitäisi luoda reilut kilpailuolosuhteet autoalan yrityksille. Ja meidän täytyy kaikkiin varmistaa, että kaikki noudattavat sääntöjä. Eh, un minuto, prego. Seuraavaksi Ertuk, Grazie, presidente. Kolleginnen und Kollegen, die letzten... Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat. Muutamat viime viikot ovat osoittaneet, kuinka tärkeä tämä erityisvaliokunta on ollut. Ja tämän, tämä työ ja kuulemistilaisuudet johtavat seuraaviin johtopäätöksiin. Tässä komissio nyt vastaa näihin kysymyksiin ainoastaan osittain. Ei riittävästi. Komissio ei ilmeisesti tunne omaa lainsäädäntöä eikä edes tiedä, mitä velvollisuuksia ja vastuita sillä on, eikä edes halua tätä tietää. Erityisen räikeää on se, että jäsenvaltiot pystyvät tällä tavoin nyt vaikuttamaan lainsäädännön täytäntöönpanoon tai siihen, että sitä ei laiteta. Jos ajatellaan vaikkapa äh, auton jäähdytysnestettä ja äh, sitten tässä 20 kolme jäsenvaltiota ei ole tässä pannut täytäntöön tyyppihyväksyntää direktiiviä. Tässä jäsenvaltiot ovat tietysti myös osittain vastuussa, mutta tässä myös Euroopan komissio on myös jättänyt tai väistänyt vastuutaan tässä asiassa. Kiitoksia. Sitten edustaja Girling minuutti. Thank you very much. Um, I'd like... Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä um, välimietinnöstä. Ei tässä vielä kauheasti asiaa ole, mutta selvästi näemme, mihin ollaan menossa. Minä olen itse ollut esittelijänä ilman laadusta ja ongelmathan alkoivat siitä, kun prosessin alussa noin kolmisen vuotta sitten minulle kerrot, e-, esitettiin esitys, joka osoitti selvästi sen, että pääosastossa oltiin täysin tietoisia siitä, että varsinaisten normien ja, siis normien ja tosi e, elämän päästöjen välillä on eroa. Ja tuosta hetkestä lähtien päätin, että meidän täytyy selvittää, miksi näin tapahtuu. Tässä nimenomaisessa e, tutkinnassa on sekä tekninen että poliittinen juonne. Ja minun mielestäni meidän täytyy tehdä selväksi se, että me loppujen lopuksi ymmärrämme, mitkä ovat ne poliittiset opit, jotka meidän täytyy oppia, ja minkä vuoksi ne komission osastot, joiden olisi pitänyt tehdä yhteistyötä varmistaakseen sen, että kansalaisten terveys ei varno, miksi eivät tehneet tätä yhteistyötä, ja miksi meillä ja me, meidän täytyy toimia, kunnes saamme sellaisen järjestelmän, jonka varmistaa sen, että näin ei koskaan enää tapahdu. Kiitoksia esittelijä, sen jälkeen edustaja Niedermayer. Dear colleagues. Kiitoksia, arvon kollegat. Viime vuoden aikana olemme oppineet hyvinkin paljon, sain hyvin paljon tietoa ei pelkästään Volkswagenista, vaan myöskin EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta siitä, kuinka vastuu jakautuu unionin ja valtioiden välillä. Lisäksi joidenkin yritysten etiikasta ja toimintatavoista on saatu hyvin paljon tietoa. Tämä on erittäin turhauttavaa tietoa. Meidän täytyy nyt muuttaa asioiden tila ja parantaa sitä tilannetta, jossa nyt ollaan. Nyt tarvitaan selkeät, yksinkertaiset säännöt, joita teollisuuden täytyy noudattaa. En usko, että syyttely ja nimittely millään tavalla auttaa valiokunnan työssä. Meidän täytyy pikemminkin keskittyä tulevaisuuteen. Tämä on kaikkein tärkein viesti. Uskon, että meidän pitäisi aivan aluksi ymmärtää perustosiasiat ja minä yritän nyt muotoilla niistä muutaman. Ensinnäkin uskon, että pelkästään autot, jotka noudattavat sääntöjä, voidaan sallia markkinoille tuotavaksi. Tämä asia täytyy hoitaa kuntoon siten, että säännöt päätellään mielekkäällä järkevällä tavalla niin, että riskeiltä voidaan välttyä. Tiedämme, että nykyinen teknologia autoissa voi olla jo puhdasta, mutta mitä tulevaisuus tuo mukanaan, sitä ei tiedä, koska teknologia kehittyy niin hyvin, hyvin nopeasti. Liian myöhäisessä vaiheessa se otettiin käyttöön parempia laboratoriotestejä. Nyt ollaan oikeilla raiteilla. Nyt täytyy varmistaa, että ajoneuvojen muuttaminen testin yhteydessä kielletään. Lisäksi pitäisi tehdä satunnaistestejä, pistokokeita. Lisäksi riippumattomia testauksia tarvitaan. Uskon, että tämä epäonnistuminen nyt täytyy muuttaa uuteen uskoon voitoksi, joka hyödyttää meitä kaikkia. Meidän täytyy tähän yhteistuumiin pyrkiä. Kiitoksia, Charles de Mose. Seuraavaksi minuutti. Go Kristel. Tack för det. Skandalen om snydsoftware i miljoner... Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä skandaali, joka kosketti autoalaa. Tässä kyse ei ole ainoastaan petoksesta, vaan tässä myös ihmisten elämä on kyseessä. Tässä pitkän aikaa on pystytty päästämään ilmaan haitallisia kaasuja, joilla on vakavia seurauksia. Tosiaan 70 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi ilman saasteiden takia ja tämä on todellinen skandaali. Ihmiset kuolevat ja ympäristö kärsii valiokunnassamme tarkistelemme paraikaa, miten tällainen tilanne on päässyt tapahtumaan, minkä takia skandaalia ei havaittu aikaisemmin. On selvää, että järjestelmässä on ollut vikaa. Ja tässä nyt kukaan ei tunnu ottavan vastuuta, kaikki vain pallottelevat vastuuta taholta toiselle ja nyt täytyy pystyä entistä tarkemmin valvomaan autoja, jotka päästöjä tuottavat. Meidän valvontajärjestelmämme pitää olla paljon selkeämpi ja toimivampi ja on selvää, että me tarvitsemme nyt todella vastuullisia toimijoita, että saamme aikaan hyvän järjestelmän, joka suojelee ihmisiä ja luontoa. Kiitoksia puhemies, arvon komissaari Tämän tutkintavaliokunnan tekeillä oleva työ antaa meille hyvän näkemyksen kombustiomoottoreiden, erityisesti dieselmoottoreiden teknisistä järjestelmistä. Me olemme saaneet paljon yksityiskohtaista tietoa näiden polttomoottoreiden teknisistä aspekteista, mutta myös lainsäädännöllisistä menettelyistä. Itse olen oppinut aika tärkeän läksyn siitä, miten paineet vähentää päästöjä on johtanut kaikenlaiseen vilunkiin, paineisiin. Auton, autojen rakentajat ovat joutuneet turvautumaan tai katsoneet joutuvansa turvautumaan petokseen. Kun olen, kun olen tarkastellut tämän valiokunnan työtä, niin toivon, että saamme paitsi paremman käsityksen siitä, mitä lainsäädäntötyössä tapahtuu, saamme myös jatkossa parempia tuloksia, parempaa lainsäädäntöä. On erittäin tärkeää, että kaikissa EU-maissa on samat tekniset järjestelmät. Seuraavaksi Kampus. Kiitoksia paljon puhemies. Komission jäsen. 13. heinäkuuta me yksimielisesti hyväksyimme välikertomuksen – ja sen mandaatin, jonka me saimme tutkivalikuntaa varten Yhdysvallassa paljastuneen skandaalin vuoksi. Tämä kaikki johti tutkintavalikunnan perustamiseen. Toivomme, että nyt tämä välikertomus saadaan hyväksyttyä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta valikunta voi päästä tutkimaan asiaa juuria myöten. Työ on vaikeaa aikataulunkin kannalta sekä ympäristövaliokunnan että teollisuusvaliokunnan puolella tiedetään, että meidän täytyy taistella joskus toiseen vastaan olevien intressien parissa. Mikäli haluamme Euroopan teollisuuden elpyvän, tarvitsemme Euroopassa strategiaa, joka suojelee myöskin kansanterveyttä ja ympäristöä, samalla kun tuetaan innovaatiota, tutkimusta ja niin poispäin. Alalla on hyvin paljon lainsäädäntöä, jota säädettiin edellisellä vaalikaudella. Tätä lainsäädäntöä on hyvin vaikea pistää täytäntöön ja siksi ollaan nyt tässä ongelmatilanteessa. Meidän on hyvin vaikea valottaa koko tätä ongelmakenttää sen monimutkaisuuden vuoksi. Ja jotkut henkilöt, jotka on kutsuttu kuulusteltavaksi, eivät ole edes saapuneet paikalle valiokunnan kokoukseen. Meidän täytyy tämän valiokunnan kertomuksen kautta pystyä valottamaan tätä ongelmaa ja vaatia komissiota, teollisuuden alaa ja kaikkia muitakin rehellisen yhteistyön tutkintavaliokunnan kanssa, jotta voimme parantaa sitä työtä, jota toistaiseksi on tehty ja päästä vielä parempiin tuloksiin, jotta tulevaisuudessa sitten voidaan välttyä tällaiselta, tällaisilta ongelmilta aloilla, joilla on lainsäädäntöä, mutta lainsäädäntöä kierretään. Työpaikat ja kansalaisten terveys Euroopassa ovat vaakalaudella. Siksi tämä valiokunnan työ täytyy saada päätökseen ja varmistaa, että jotka vastuussa sa- saatetaan tilille teosta, meidän täytyy varmistaa kasvualalla, joka työllistää yli 900 000 ihmistä Euroopassa. Prego, minuto. Seuraavaksi Dalle minuutti. Olkaa Chair, anna elufta cittadini europei, eluf... Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission edustaja. Joka vuosi tuhannet aikuiset ja lapset sairastuvat ja jopa kuolevat sen takia, että kaupungeissamme ilmanlaatu on huonoa. Me emme tee mitään tämän asian muuttamiseksi. Meillä ei ole tehokasta lainsäädäntöä ja tätä äsken kuvaamaan ilmiötä tapahtuu joka päivä kaikissa kaupungeissa. Ja nyt meillä on käsillä useitakin autoalan yrityksiä, jotka valmistavat autoja, joiden Ähm, päästöarvot ovat paljon mittausarvoja korkeammat todellisuudessa. Ja meillä on autoalan toimijoita, jotka väärinkäyttävät säädöksiä, eivät noudata niitä, ja me emme enää pysty tällaista tilannetta sietämään. Ja minä toivon, että kansalliset lainsäätäjät tässä nyt tarttuvat myös toimeen. Me haluamme, että Kukaan ei enää pysty kiertämään näitä sääntöjä. Meidän täytyy tehdä tarvittavat johtopäätökset tapahtuneesta, jotta tapahtunut ei enää toistu. Kiitoksia. Van minuutti. Kiitos puhemies. Tämä tätä tutkintavaliokunta on työnsä. Sen pitäisi nopeammin ja paremmin saada, tehokkaammin saada tietoa kaikista osallisista mukaan komission puolelta. Tietystikin joku voi yrittää piiloutua takapenkille ja välttää velvollisuuksiaan tai vastuutaan. Nyt äh, muutama esimerkki tästä. Volkswagen ja ylipäänsä autoala ja myöskin tuhannet lopparit ovat kuvassa mukana. Ja mikäli haluamme todellakin puhdasta ilmaa, meillä on vain yksi ratkaisu edessä. Me mahdollisimman nopeasti päästä aut, sellaisiin autoihin, jotka eivät tuota minkälaisia päästöjä, mutta siellä ei se tänä päivänä vielä ole. Ei. Ei olipa sitten huijauslaitteita, ei kyseessä puhtaita autoja ei olemassakaan. Sähkön tuotantokin, sähköautotkin ovat ongelmallisia. Tulevaisuudessa meidän täytyy kaikki energiamme juuri suunnata tuohon, niin että saadaan päästöttömiä autoja aikaan. Tämä on ratkaisu, kiitos. arvoisa President, Puhemies, komissaari, ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijöille. Tämä on hyvä yhteenveto emisvaliokunnan kuuden kuukauden työstä, mutta meidän tehtävämme ei ole vielä tehty. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme. On paljon epäilyksiä ja on paljon monia kysymyksiä, joihin ei ole vielä saatu vastausta. Me kaikki odottelemme loppupäätelmiä ja tuloksia niitä ei synny ilman lojaalia yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Kokousten mittaan monet ovat syyttäneet komissiota siitä, että päästöjen testausjärjestelmää ja tyyppihyväksyntäjärjestelmää ei ole uudistettu, mutta tässä ei ole vielä kokonainen kuva. Euroopan komissio ryhtyi viipeillä toimiin, mutta myös Euroopan parlamentti menetti aikaa. Se ei saanut ensimmäistä asiakirjansa valmiiksi todellisen ajoajan päätöksistä. Ja lopputulos oli se, että autojen kulut, siis kuluttajat ovat menettäneet luottamuksensa ajoneuvoteollisuuteen ja kansalaiset joutuvat kärsimään saasteista. Volkswagenin täytyy korvata kansalaisille kuluttajille ne haitat, joita näistä laittomista toimista on aiheutunut. Hyvä puhemies, meidän tulisi nyt keskittyä lainsäädännölliseen työhön ja saattaa päätökseen kolmas ja neljäs todellisia ajan aikana tapahtuvia päästöjä koskevat paketit. On tärkeää, että me saamme parannettua näitä ajoneuvojen päästöpuitteita. Meidän täytyy varmistaa se, että Äh, huono hallinto, huono, huono toiminta ei enää toistu. Me täällä Euroopan parlamentissa, meidän tehtävämme on suojella kuluttajia ja kansalaisia niin, että heitä ei huijata. Sorinjo, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvä komission edustaja. Euroopan autoteollisuuden ja kansalaisten näkökulmasta on tärkeää, että Euroopan unioni on keskeisessä roolissa älykkään liikkuvuuden kehittämisessä. Se pelastaa henkiä, parantaa liikkuvuutta ja luo kilpailukykyä. Ja tässä emisvaliokunta on jo saanut aikaan positiivista vaikutusta. Ja nyt täytyy vain poistua mukavuusalueelta sekä komissio että jäsenvaltiot, jotta täytäntöönpano saadaan myös hoidettua, jotta kansalaiset kansalaisille palautuu luottamus EU: ta kohtaan ja kaikki on avointa. Kansalaisten pitää ymmärtää ja hyväksyä, mitä tapahtuu, mitä tulee päästömittauksiin ja tyyppihyväksyntiin EU:ssa ja EUn ulkopuolella. Jos me voimme tämän, tämän muuttaa, niin kaikki muuttuu. Me tiedämme, että huijauslaitteistoja on käytetty ja komissio on tässä hyvin tärkeässä roolissa, ei ainoastaan tämän torjumiseksi, vaan meidän täytyy kitkeä kokonaan tämä kulttuuri, joka on ylipäätään mahdollistanut tällaisen toiminnan. Ja tätä varten väliraportti on erittäin tärkeä ja tämä on EMISin tavoite myös nyt ja tulevaisuudessa. Piini. Seuraavaksi käsitti aimenettely Ensimmäiseksi muistuttaisin teitä siitä, että nämä ovat siis minuutin puheenvuoroja. Domnule președinte, doamna comisar, vreau de la bun început să... Kiitoksia paljon puhemies arvokomission jäsen. Keskustelun yhteydessä arvostin sitä, sitä työtä, jota tutkintavaliokunta on tehnyt mandaattinsa harjoittamisen yhteydessä. Keskustelun aikana kuulemme lukuisia argumentteja ja tällä vertailtiin muun muassa tilanteen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Minä olen itse tyyppihyväksyntä asian varjoesittelijä ryhmässäni ja minun nähdäkseni meidän ei pitäisi nyt hätiköidä tämän kertomuksen tai mietinnön kanssa. Minä en usko, että tässä pitää hätiköidä. Pikemminkin toteaisin, että johtopäätöksiä ei pidä tehdä ennenaikaisesti. Enkä ole vakuuttunut siitä, että Yhdysvalloissa kaikki toimii paremmin kuin meillä, koska Yhdysvalloissa lainsäädäntö on hyvinkin keppoista. keppois, heppoista. Siellä on vapaaehtoisia järjestelmiä, vapaaehtoisia vaatimuksen mukaisuus, säännöksiä. Yksinkertaiset säännöt tarvittaisiin Eurooppaan, jotka suojasivat kansalaisia, mutta eivät kuitenkaan rankaisisi autoteollisuutta, niitä autoteollisuus joutuisi siirtymään muualle. Minun nähdäkseni meidän, meidän autoteollisuutemme tai teollisuutemme on ylisäänneltyä ja tästä tulee sääntely taakkaa yrityksille. Joskus tulokset ovat erittäin kielteisiä tämän vuoksi kyse ei ole pelkästään Volkswagenista, vaan muistakin auton valmisteista, joista ovat tehneet virheitä, joten kaikkia täytyy kohdella samalla tavalla. Seuraavaksi Pienkovska minuutti. za besedo. Preiskovalni odbor za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju. Kiitos, arvoisa puhemies. EMIS-tutkintavaliokunta yhdessä Euroopan komission kanssa on tehnyt hyvää työtä ja näillä on tärkeä rooli tässä tutkintatyössä. Nyt tässä Euroopassa on erittäin huonot näkymät autoalalle. Tämä muistettakoon ja Volkswagenin skandaali ei taatusti ole ainoa lajissaan. Ja tärkeää on myös muistaa, että, että päästöarvojen väärentäminen ja vääristely on ollut jo vuosikausia kiellettyä. Ja kuitenkin näitä vääristeltyjä autoja on edelleen kaduillamme ja teillämme. Näin ollen äh, asialle täytyy tehdä jotakin ja nopeasti. Ja koska päästöjen vähentäminen on kaikkien yhteinen tavoitteemme, meidän täytyy skandaali nyt taittaa nopeasti ja sitten myös rangaista asianosaisia henkilöitä. Ja nämä <clears throat> nämä päästöarvot tai päästöarvodirektiivit, niin niissä on edelleenkin liian paljon pelivaraa ja joustoja. Asia täytyy ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tutkintavaliokunta ja Euroopan komissio ovat tehneet tässä hyvää työtä, mutta täytyy myös muistaa ottaa jäsenvaltiot mukaan, jotta kaikki tekevät yhdessä työtä sen eteen, että kansalaisten luottamus paranee. Kiitoksia kovasti puhemies. Mielestäni tämä koko skandaali on osoittanut sen, että ää, saksalaisen ää, elinkeinoelämän kilpailukyky ää, on aika hämäräperäistä. Jokin aika sitten, tai sen taustalla on hämäräperäisiä asioita. Joitain aikoja sitten pyysin, että aloitettaisiin tutkinta, jotta voitaisiin tarkastella Volkswagenin ja muiden autonrakentajien toimintaa. Tuolloin komission vastaus oli se, että muissa jäsenvaltioissa oli jo tehty tutkimuksia, joissa oli havaittu, että päästötestauksia oli haluttu peukaloida, eli muiden, muissa maissa ajoneuvoyritykset olivat niin yrittäneet tehdä. No nyt meillä on lopultakin tämä emisvaliokunta ja lopultakin meillä on mahdollisuus valottaa sitä, mitä tällä teollisuuden alalla tapahtuu. Uskon, että vasta äh, nähtäväksi jää onnistummeko. Edustaja Blanco. Kiitoksia puhemies. Uskon, että tässä vaiheessa voimme sanoa, että olemme kollektiivisesti epäonnistuneet. Ne, jotka käyttivät estolaitteita huijatakseen kuluttajia, epäonnistuivat ja niin ikään epäonnistuivat viranomaiset ja komissio, koska komissio tiesi, että normeja tulkittiin erittäin joustavasti teollisuuden puolella, mutta komissio ei ottanut kuitenkaan uusia säännöksiä tai uusia normeja käyttöön, jotta tällaiselta olisi voitu välttyä tai tilanne olisi voitu korjata. Jäsenvaltiotkin epäonnistuivat, koska jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten olisi pitänyt valvoa tilannetta ja tutkia tapauksia sen varmistamiseksi, että tällaiset huijaustoimet, jotka vaarantavat ympäristön ja kansalaisten terveyden, ylipäänsä pääsevät tapahtumaan. Viranomaisten olisi pitänyt tämä estää. Tärkeää on, että tulevaisuudessa tämä ei enää toistu. Tämä kaikki vaikuttaa meidän terveyteemme ja myöskin ympäristö pilaantuu. Niin ikään tästä on kielteisiä seuraamuksia teollisuudelle, jonka pitäisi luoda työpaikkoja. Tämän tyyppiset petostapaukset ja huijaus eivät auta itse teollisuuttakaan, koska teollisuus joutuu tässä epäyksenalaiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Meisner, minuutti. Ja, Dank, Herr Kiitos, herra puhemies. Tutkintavaliokunta ei ole kaikkea tuonut esille, mutta joitakin tuloksia on saatu aikaan, joita pidän hyvinä. Yksi asia, äh, joka herätti huomiota, niin on se, että Volkswagen pystyi saavuttamaan Kalifornian päästörajat ainoastaan huijauslaitteistoin. Euroopassa päästörajat ovat paljon korkeammat kuin Kaliforniassa ja nyt tämä 600 milligrammaa tuli ulos ja tämä on, loppujen lopuksi ja tämä on kolme, yli kolme kertaa sallittu 180 raja, eli tämä tämä petos oli todella suuri ja meidän täytyy todella nyt pystyä vähentämään päästöjen määrää, ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjä, vaan myös hiukkaspäästöjä ja muita. Meidän täytyy saada teollisuus tuottamaan sellaisia tuotteita, joita kansalaiset voivat hyvillä mielin ja terveellisesti käyttää. Meidän täytyy näin ollen valvoa täytäntöönpanoa ja sitten katsoa, että näitä sääntöjä todella noudatetaan. Kiitoksia. Kapulto, minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. Monen otteeseen olemme nähneet, että johtajuutta on puuttunut, kun olemme pyrkineet taistelemaan päästöjä vastaan. Tämä on näkynyt myös muun muassa Pariisissa ilmastokokouksessa. No, johtajuutta tietysti löytyy, mutta täytyy myös muistaa se, että että johtajuus tuo muassaan velvoitteita. Ja nyt Euroopan parlamentista on lähtenyt selkeä viesti siitä, että meidän täytyy noudattaa normeja ja sääntöjä. Täytyy olla riittävästi rohkeutta ilmiantaa sellainen toiminta, joka ei ole laillista. On toimittava niin, että sääntöjä noudatetaan ja testejä ei peukaloida. Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli. Kun... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kuun. Grazie, presidente. Before we... Kiitos puhemies. Ennen kuin pääsemme päästöttömiin ajoneuvoihin teillämme, sähköautoihin tai autoihin, jotka käyttävät vetyä polttoaineena, meidän täytyy nyt kohdata nyt valitseva tilanne ja pyrkiä löytämään teknisiä ratkaisuja niin, että näitä raja-arvoja hiilidioksidipäästöjen ja typpipäästöjen suhteen ei ylitetä, vaan niihin pitäydytään. Siksi on tarpeellista, että tyyppihyväksynnän yhteydessä erityisellä tavalla kiinnitetään huomiota siihen, että euronormia kuutta, noudat, euronormi kuutta noudatetaan ja teknisesti otetaan käyttöön tarjottavat laitteet. 8 milligrammaa typipäästöä kilometriä kohti on rajaroista, joita pitää Saksa pitää kiinni. Amerikan markkinoilla tähän on reagoitu. Siellä on 70 milligrammaa per maili. Se on aivan eri luku. Tästä sitten siitä on puhuttu Blue Motion-teknologiasta ja siitä, että on näitä päästö- ja puhdistusjärjestelmiä, jotka ottavat käyttöön tai sitovat tämän typen, joka muut, typpidioksidia muuttaa sen täysin haitattomaksi, vartamaksi vedeksi ja hapeksi. Tyyppihyväksynnän yhteydessä meidän täytyy varmistaa, että tällaista hyöstä ei voida tehdä. Me tarvitsemme markkinavalvontaa ja markkinavalvonnassa täytyy ottaa käyttöön myöskin pistokokeita uusien ajoneuvojen kohdalla ja myöskin mitata päästöjä toisissa ajo-olosuhteissa. 130 Tässä on valtaisia eroja päästöjen suhteen, riippuen siitä, miten nopeasti auto ajetaan, 130 kilometriä tunnissa vai 160. Teknologian kautta täytyy todellakin päästä annettuihin normeihin 2017 vuonna tai viimeistään 2019 160 milligrammaa tyyppipäästöjä. Todellisissa ajolosuhteissa on se tavoite, jota täytyy päästä. Ja 2021 129 milligrammaa kilometrillä. Tämä pitää olla tavoitteena, koska muuten todellakin käy niin, että kaupungeissa ilmasto, ilman laatu on sellainen, että tilanne ei ole enää kestävä. Koska kaikki kollegat ovat pitäneet kiinni puheajoista, niin meillä on vielä vähän aikaa. Eli jos joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron, eikö? No, sitten annamme puheenvuoron komissaari Bienkovskalle, olkaa hyvä arvoisa uh, Kiitoksia puhemies. Haluan tietysti kiittää teitä kaikkia arvon jäsenet tästä keskustelusta ja tästä rehellisestä keskustelusta. Kyllähän meillä on yhteinen tavoite. Meidän täytyy penkoa koko tämä estolaiten skandaali e, ja meidän täytyy mennä eteenpäin. Ja meidän johtotähtenä täytyy olla totuus ja avoimuus kaikille Haluaisin korostaa sitä, että minä tulen tekemään kaiken tarpeellisen ja tulen käyttämään komission toimivaltoja sääntelijänä ja perussopimusten vahtina, jotta voimme palauttaa luottamuksen tähän teollisuuden alaan. Mutta haluan olla rehellinen en halua äh, alkaa pelata tätä sormella osoittelupeliä, äh, joka nyt on käynnissä. Minä en halua niin tehdä, mutta haluan sanoa kirkkaasti ja korkealla äänellä, että 100 prosenttista luottamusta ei voida saavuttaa, emmekä voi myöskään syyttää muita äh, ajoneuvojen rakentajia. On useita kyllähän minä voin tietysti ää, ää, tuuppia jäsenvaltioita tekemään ja toimimaan, mutta ei minulla sellaisen ole toimivaltoja. Jotkut teistä ää, puhuitte EUn ryhmäkanteesta tai eurooppalaisesta ää, oikeuden hakemisesta, mutta en minä siihenkään voi lähteä Joissain jäsenvaltioissa, a, tulkikorjaa, voitaisiin tietysti lähteä EUn laajuiseen autojen takaisinvetoon, mutta minä en voi sitä, siihen pakottaa ketään. Joissain jäsenvaltioissa niin on haluttu tehdä, joissain ei. Ähm, on kuitenkin ymmärretty se, että meidän täytyy hankkeutua eroon vanhoista huonoista käytänteistä. Meidän täytyy pyrkiä kohti avoimuutta niin, että saamme kaiken sen teknisen ja muun tiedon, jonka tarvitsemme. Ja ajoneuvoteollisuuden sitoutuminen on avain myös markkinoiden valvonnan menestymiseen jatkossa. Totta kai minä tarvitsen sekä jäsenvaltiolta että teiltä yhteistyötä, jotta voimme saada aikaan nykyaikaisen puitteiston ja ajoneuvonormiston. Minä en halua toimia ajoneuvoteollisuutta vastaan. Päinvastoin, minähän olen komissaari, joka olen vastuussa teollisuudesta. Ja tulen tekemään kaikkeni, jotta ajoneuvoteollisuus voi kukoistaa, olla kilpailukykyinen, jotta sillä on tulevaisuus – mutta haluan, että myös teollisuus ymmärtää sen, että meidän täytyy olla tiukkoja. Minun täytyy olla tiukka. Meidän täytyy olla asettaa vaatimuksia teollisuudelle. Toivottavasti yhteinen tavoitteemme on se, että tämä uusi, tämä, tämä kriisi auttaa meitä saamaan aikaan parempaa lainsäädäntöä niin, että saamme aivan uudenlaiset ulottuvuudet koko tälle teollisuudelle, eh, että liikkuvuus ja automatisaatiokin vain paranevat. Meidän ei pidä loputtomasti vain syyttää toinen toisiamme, koska se ei johda mihinkään. Vain me, meidän yhteisellä toiminnallamme toinen toisemme tukien voimme saavuttaa yhteiset tavoitteet. Nyt on oikea hetki toimia ajoneuvoteollisuuden tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron molemmille esittelijöille. Ensinnäkin Salva Pidegain, Pablo, ole hyvä kaksi minuuttia. Gracias, presidente, komissaria. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission edustaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita omasta panoksestaan tähän keskusteluun. Haluaisin myös kiittää kollegani Brandia hyvästä yhteistyötä. Työstä olemme tehneet hyvää työtä tähän mennessä ja varmasti teemme sitä toisellakin kaudella. Jotkut olivat pahoillaan siitä, että tämä sisältö ei ollut riittävän painavaa, eikä sen kunnianhimon taso ollut riittävän suuri. Täytyy muistuttaa, että kyse on väliraportista. Tämä ei ole kaikista teknisin osio. Ja tässä sitten peräänkuulutettiin myös sitä, että meidän ei pidä taistella toisiamme vastaan. Tämä on aivan totta. Ja myöskään kansalaiset eivät odota, että me tappelemme täällä keskenämme, vaan kansalaiset odottavat jotakin aivan muuta. He haluavat totuutta avoimuutta ja avoimuutta. Ja tätä meidän tulee yhdessä tavoitella ja meidän täytyy ehdottomasti pitää huolta siitä, että tällainen ei enää koskaan toistu. Ja lisäksi, hyvät kollegat, täytyy pitää mielessä, että kyse ei ole mietinnöstä, teollisuutta vastaan tai työpaikkoja tai työllisyyttä vastaan. Ei, vaan tämä on nimenomaan mietintö, joka on tehty ympäristön ja teollisuuden puolesta, mukaan lukien siis työllisyys ja työpaikat. Kiitos vielä kaikille. Brandi, prego. Seuraavaksi Gerbrandi, kaksi minuuttia teillekin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Uskon, että tämä oli erittäin kannustava keskustelu. Herätti toivoa. Kyse ei ole niinkään tästä väli raportista, välikertomuksesta, sitä rajoittivat erilaiset menettelyt, vaan pikemminkin nyt on kyse tutkintavaliokunnan työn tilasta, mihin on päästy. Miksi tämä sitten minun mielestäni niin toivoa herättävä keskustelu? Havaitsin, kuinka laaja yhteisymmärrys täällä vallitsi itse ongelmasta. vielä ei välttämättä tehty yhteisymmärryksessä johtopäätöksiä, ja tämä tulee olemaan Pablo Salvan ja minun yhteinen haasteeni. Meidän täytyy saada parlamentti yhteisten johtopäätösten tueksi loppujen lopuksi, mutta uskon, että nyt ollaan oikeilla raiteilla. Ei pidä unohtaa, että tutkintatyö on nyt vasta puolivälissä. Hyvin paljon tutkintatyötä on vielä edessä ja hyvin paljon täytyy saada näyttöä kerättyä todisteita. Kahta seikkaa painottaisin. Sepp Dance erittäin elegantisti puhui vastuukytköksistä ja monet muutkin puhuivat tästä monimutkaisesta tilanteesta. Ja loppujen lopuksi vaikuttaa siltä, että kukaan ei ole vastuussa. Ei komissio, eivät jäsenvaltiot, eivät kansalliset viranomaiset eikä kukaan muukaan. Ja tämä saattaa olla tämän koko villakoiran ydin. Olen varma, että kun me pureudumme syvällisemmin tähän kysymykseen. Voimme tehdä johtopäätöksiä tästä kaikesta tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että ei oteta huomioon pelkästään autoteollisuutta, vaan muutkin teollisuuden alat. Ivo Pelle, että kollegani taisi sanoa, että mikäli tarkastelemme, kuka on vastuussa Hyvin pitkälti kyse on siitä, että jäsenvaltiot ovat olleet kyvyttömiä ottamaan vastuuta. Uskon, että tämä oli erittäin tärkeä huomio, joka tänään esitettiin. Monet puhuivat täällä syyttelystä ja nimittelystä. Uskon, että politiikassa ja hyvin toimivassa demokratiassa poliittinen vastuu on äärimmäisen tärkeä seikka. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että tarpeen mukaan ryhdytään osoittelemaan sormella ja nimeämään syyllisiä. Tämä on osa vahvaa demokratiaa. Sen vuoksi me tänäkin päivänä jatkamme tätä työtä Euroopassa, joten jatkakaamme tästä vielä eteenpäinkin. Kiitoksia, kiitoksia kaikille eh, puheenvuoron käyttäjille, esittelijöille, komissaarille tästä syvällisestä keskustelusta. Keskustelu eh, on nyt saatu päätökseen. Istunto keskeytetään eh, ja sitä jatketaan kello 12.30. Kiitos.